edustajan komission varapuheenjohtajan lausuma, eli siis Lady Ashtonin lausuma Kirgisiasta. Ja annan välittömästi puheenvuoron hänelle. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos puhemies. Olen iloinen, että minulla on tämä tilaisuus antaa julkilausun Kirgisiasta. Me tiedämme hyvin, että paikan päällä tilanne on herkkä ja ja Kirgisiassa on siihen kiinnittänyt paljon mediahuomiota. Olen tirkkaillut tilannetta koko ähm, alusta lähtien. Olen tehnyt seitsemäs ja antanut ja päivä lausunnon ja olen lähettänyt äh, Pierre Morellin erityisedustajan paikan päälle. Olen tiiviissä yhteistyössä ähm, hänen kanssaan. Ähm, YK, EUn ja Etyjin yhteistyö jatkuu tällä hetkellä ja jatkuu siihen asti, kun kriisi ja sen seuraukset on päättyneet. Puhuin Kazakstanin pääministerin kanssa, joka on käymässä Bishkekissä Etyjin edustajina, ja hän on sanonut, että hän on saanut tehtävänsä suoritettua viiden 10 artikla, artiklan perustuslain 50 artiklan mukaan nyt on päästy siihen tilanteeseen, että presidentti on eronnut virasta, mutta tämä ei ole loppu, vaan meidän pitää varmistaa julkinen järjestys ja raportit ovat kertoneet meille, että eilen jopa viisi ihmistä kuolivat mellakoissa Viskekissä ja kummankin osapuolen pitää pidättäytyä väkivallasta. Yritykset ja kansalaiset, meidän pitää saada jatkaa arkielämäänsä ilman pelkoa. Toinen huolenaiheemme on väliaikaishallituksen legitimiteetti. Vaikka presidentti Bakiv on eronnut, väliaikaishallituksen pitää antaa suunnitelma siitä, miten palautetaan perustuslaillinen demokraattinen järjestys ja oikeusvaltion periaatteet. Tällainen suunnitelma on, tällaista suunnitelmasta on sanottu, ähm, on annettu tietoja ja presidentinvaalit pitäisi pitää tulevaisuudessa. Me odotamme innolla tällaista suunnitelmaa innolla, mikä meille on tärkeää tässä, ähm, on se, että kaikkien puolueen edustajia pitää ja etnisten ryhmien edustajia pitää ottaa mukaan, kun perustuslaki laaditaan ja kun siitä järjestetään kansanäänestys. Toivottavasti toivomme vahvistetaan viime seuraavana päivinä ja maanantaina keskustelen niistä Luxemburgissa ministerin kanssa. Jos Kirgisia haluaa demokraattisten maiden perheeseen, niin ja jos se Ähm, lupautuu noudattamaan periaatteita, voimme antaa sille apua. Mutta sen pitää uudistaa perustuslakia ja äänestys- ja vaalilakia. Presidentin vaalien perusteella viime vuonna tiedämme, että edistykselle on kyllä tilaa. EU tekee, äm, valmistelee myös Kirgisian kansan kanssa ja tekee kaikkensa, jotta saadaan demokraattinen ja avoin yhteiskunta aikaiseksi. Kirgisia tarvitsee tietysti myös aineellista apua ja me annamme tietysti humanitaarista apua tietojemme mukaisesti, jotka olemme saaneet paikan päältä esimerkiksi YK kehitysohjelmalta ja punaiselta ristiltä, että saattaa olla olemassa tiettyjä lääketieteellisiä tarpeita – ja tilannetta tietysti, humanitaarista tilannetta tarkkaillaan tarkasti. Me jatkamme avun antamista, joka tietysti on, liittyy tietysti myös koulutus- ja köyhyyden torjunta. Viimeisten viikkojen dramaattiset tapahtumat, niistä pitää asettaa vastuuseen syylliset. Yli 80 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui Bishkekissä. Näitä tapahtumia ei voi jättää huomiota. Me tarvitsemme selvyyttä siihen, mitä tapahtui, kuka oli vastuussa ja mitä pitää tehdä, jotta tällaiset väkivaltaisuudet vältetään. Kuten kriisi on nyt näyttänyt, tarvitaan taloudellisia ja poliittisia uudistuksia Kirgisiassa. Valitettavasti poliittinen järjestelmä ei ole ollut tarpeeksi hyvä ja se ei ole antanut vakautta ryöstelyä on esiintynyt ja nyt järjestäytynyt rikollisuus kasvaa ja tämä vakavoittaa tilannetta edelleen. Maanantaina puhun ministerien kanssa poliittisesta viitekehyksestä, joka EU tarvitsee tarpeiden kattamisen, mutta tänään tietysti haluan kuulla teidän jäsenten mielipiteen. La parola Kiitos ja seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Brock. vara, rova varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitän teidän tilannearviostanne ja pidän tätä tilannearviota myös oikeana. Se, että ensin pyritään saamaan aikaan rauhaa ja järjestystä ja varmistamaan ihmiselämät ja tälle lähdetään sitten rakentamaan. Teidän viimeisin huomautuksenne tekee kuitenkin selväksi sen, miten äh, laajasti äh, sosiaalinen ja taloudellinen kehitys vaikuttaa, koska tämä on myös tavallaan mitta poliittiselle vakaudelle. Tähän kuuluvat äh, myös kysymykset korruption vastaisuudesta, yhtäläistä kohtelusta, ja se, että selvitetään, mikä oli syy tälle törmäykselle me näemme, että monet näistä maista ovat hyvin epävakaita ja sen vuoksi me pyrimme nimenomaan saman aikaan vakautta siellä ja sitä kautta luomaan parempia valtioita, demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta, koska ei tässä nyt ole kysymys vain yhdestä maasta, vaan koko alueesta, joka on meille hyvin tärkeä strategisesti. Ei siinä ole kysymys ainoastaan alueen energialähteistä, vaan kaiken kaikkiaan koko alueesta, kun tarkastellaan esimerkiksi uskonnon suuntauksia, mitä siellä on, ja mitä sillä tapahtui Neuvostoliiton aikana. Ja jos täällä nyt lähdetään väärään fundamentalistiseen suuntaan, sillä voisi olla katastrofaalinen merkitys. Siitä syystä minusta on hyvä antaa apua näille maille niin, että voidaan välttää tällaisia kehityskulkuja. Se on meille kaikille tärkeää. Se on meidän eduissamme myös. Ja minusta meidän tulisi tässä yhteydessä myös muistaa, että naapurit, myös suuret naapurit tällä alalla, alueella ovat jossain määrässä vastuussa ja ne eivät saa käyttää hyväkseen näitä tilanteita niin, että rakennetaan uusia valtayhdistymiä, jotka estävät uuden aikaisen kehityksen. Kiitokset edustaja Brokke ja sitten seuraavaksi edustaja Svoboda. Grazie, signor Presidente. Kiitos puhemies. Ja Kiitos äh, myös Rova Ashtonille tästä julkilausumasta. Äh, kun diktaattori syrjäytetään, äh, kansa juhlii ja juhlii tätä demokratiaa ja vain muutamassa kuukaudessa ollaan taas samassa tilanteessa. Demokratia siis ähm, luotiin uudelleen vain, että voidaan antaa taas esimerkiksi sukulaisille kaikki valta. Toivomme, että emme pääse tällaiseen tilanteeseen, vaan että päästään uuteen kehitykseen. Öm, on merkkejä tietystä kehityksestä, mutta merkit eivät ole tarpeeksi. Me haluamme todisteita, jos ette halua samaa kohtelua kuin edelle, edeltäjienne, niin meidän pitää antaa apua ja toivottavasti presidentti ymmärtää tämän ja ei todellakaan luo uusia erimielisyyksiä, vaan rauhoittaa tilanteen ja antaa mahdollisuuden demokraattiselle kehitykselle. Valitettavasti tämä tilanne ei ole pelkästään Kirgisiassa näin, vaan, vaan muissa maissa, esimerkiksi Kazakstanissa, Kazakstanhan on Etyjin puheenjohtaja nyt, mutta Kazakstanissakin ei tilanne ole niin hyvä. Miten siis siellä demokratiaa voidaan edistää? Mehän emme voi tuoda näin demokratiaa tuolle alueelle. Tätä kysymystä meidän pitää käsitellä edelleenkin. Kuten kollega Brock sanoi, tämä on todella tärkeä alue. Ja erityisedustaja on tietysti hyvä, että hän on ollut alueella, mutta se ei vielä riitä. esimerkiksi Frank-Walter Steinmeier on kehittänyt Keski-Aasian strategian, ja ehkä tekin voisitte käsitellä, tarkastella sitä, ja tämän strategian pohjalta voisimme saada kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Ei ole kyse Kirgisiasta tai Kazakstanista, vaan vakaudesta, poliittisesta vakaudesta alueella, joka on todella lähellä Afganistania. Kuten me tiedämme, monissa maissa tilanne on hyvin herkkä ja ongelmallinen. Tietysti kysymys on myös inhimillisyydestä. Kaikkea väkivaltaa pitää välttää. Niinpä tarvitsemme uuden Keski-Aasian strategian, jossa on demokratian, talouden ja inhimillisyyden elementtejä. Niinpä voimme ottaa tämän tilanteen ja uudistaa Keski-Aasian strategiamme. Grazie, onorevole Svoboda. Kiitokset edustaja Svoboda. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Rinaldille kaksi minuuttia. Kiitoksia. Arvoisa korkea, ulkopolitiikan korkea edustaja, nämä Kirgisian tilanteesta tehdyt johtopäätökset ovat ähm, sellaisia, että niistä on kirjoitettu paljon. On kirjoitettu tuhansia sivuja siitä, minkälainen tilanne on. Mies yrittää suojella vaimoansa ja tässä on sellaisia sitoumuksia, joita me odotamme Kirgisian uudelta johdolta, uudelta poliittiselta johdolta. Teillä on hyvin positiivinen ja rakentava lähestymistapa ja tämä kohdistuu myös ö, väliaikaiseen hallitukseen. Nyt on hyvä, että kansainvälinen yhteisö tietää, mitä siellä tapahtuu. Me tarvitsemme selkeän tiekartan siitä, miten edetämme, mutta tällä väliaikaisella hallituksilla ei ole legitimiteettiä, koska sitä ei ole valittu oikealla äänestyksellä, mutta meidän täytyy ponnistella, jotta korruptiota voidaan vähentää ja että sinne maahan voidaan käynnistää sellaiset elimet, jotka voivat toimia. Täytyy myös pyrkiä välttämään byrokraattisia esteitä. Kirgisia on todellakin tilanteessa, jossa tarvitaan nopeita toimia. Meidän täytyy luoda kokonainen Keski-Aasian strategia ja täytyy toimia siten, että tässä Venäjä ja muut suurvallat eivät kuitenkaan tee tästä keskinäistä kamppailua. Kiitos Rinaldi Rova Lunatek. Kiitos puhemies. Mehän olemme jo kuulleet niistä toiveista, joita 2005 oli, kun oli tämä vallankumous. Toivottiin, että kaikki nyt muuttuu uuden presidentin muoto ja presidentti ottaa kansan toiveet mukaan ja tämä ei osoittautuu vääräksi. Toivottavasti Toivon, että EUn tiedän, että EUn pitää nyt vaikuttaa tapahtumiin tällä hetkellä. Ja Rova Ashton, te sanoitte, ja se on eh, hieno asia, te sanoitte, että erityisedustaja Morel lähti alueelle heti. Tämä on todella järkevä ratkaisu. Samalla on tarpeen, ja toivon, että ensi maanantaina ministerikokouksessa siitä puhutaan, Toivon, että Keski-Aasian strategia uudistetaan niin, että se voi olla tehokas. Kysymykseni on se, miten aiotte toimia tässä asiassa, miten voitte tämän perustuslain uudistusta tukea. On tarpeellista, että vaikutamme, tuemme sitä, että tämä alue ja kirkisiä tulee, sella, tulee sellaiseen tilanteeseen, jossa on paljon yhteistyötä, eikä pelkästään kon, konflikteja. Tämä on tärkeää tulevaisuudellemme. Grazie, onorevole Lunacek. La parola... Kiitos, rouva Lunacek. Seuraavana äh, rouva Versat. Monsieur le... Herra puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. On selvää, että Kirgisian tilanne on hyvin epävakaa, mutta se on kuitenkin ollut avoin demokraattista kehitystä kohtaan. 2005 valinnut tilanne herätti optimismia ja nyt on pyritty uudistuksiin ja tietynlaista henkeä on havaittavissa siihen suuntaan, että parannusta voisi, voitaisiin saada aikaan. Korruptio on kuitenkin ongelma, samoin sananvapauden rajoittaminen. Väliaikainen hallitus on käynnistetty. Herra Bakiev ei kuitenkaan ole valmis luopumaan vallasta, vaikka hän onkin lähtenyt maasta. Eilen eteläosassa maata ja pääkaupungin liepeillä oli liikehdintää. Ja meidän täytyy ottaa huomioon kaikki eri ulottuvuudet, ei ainoastaan sotilaallinen ulottuvuus. EU ei ole kuitenkaan tuolla alueella kaikista puheista huolimatta riittävästi läsnä kun ajatellaan niitä kirjoituksia, joita maasta tällä hetkellä on liikkeellä, tämä riittää huomaamaan sen, mikä todellinen tilanne on ja kuinka paljon vajetta on vielä siinä, mitä voitaisiin tehdä. Olette oikeassa siinä, että etusija pitää antaa oikeusvaltion luomiselle. Se on tärkeää, mutta tarvitaan todellista kokonaisvaltaista strategiaa tuolle maan osalle. 40 prosenttia kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Ja kuten sanoitte, koulutuksessa, terveydenhuollossa, mutta myös vesihuollossa tarvitaan paljon toimia. Meidän täytyy totta kai tukea demokratiaa ja ihmisoikeuksien puolustamista. Se on tämän, tällä hetkellä tärkein haasteemme. Mutta me, meidän täytyy pyrkiä siihen, että tämä maa ei ajaudu uudestaan ääriliikkeiden valtaan Kirgiasian pitäisi saada luottamusta ja vakautta omaan demokratiansa luomiselle. Tällä tavalla voimme vaikuttaa koko tuon alueen elämään. Eh, Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Proveera minuutti. Kiitos puhemies. Tilanne Kirgisiassa on hyvin tärkeä Keski-Aasialle se on alue, jonka suuntaan Euroopalla on suuria intressejä liittyen raaka-aine- ja energiatuotantoon. 7. huhtikuuta jälkeen meidän on huolehdittava siitä, että voidaan saada aikaan demokraattinen hallitus laillisilla vapailla vaaleilla mahdollisimman nopeasti nämä rikollisjoukkiot, aseelliset joukkiot ovat nyt pulpahtaneet siellä esille ja ne vaikeuttavat vakautta alueella. Ja Eurooppa voi yhdessä etyjen kanssa nyt huolehtia siitä, että maa kehittyy, muuttuu vakaammaksi, enemmän demokraattiseksi ja vähemmän korruptoituneeksi. Ja tämä, sinne on lähetettävä myös tuleviin vaaleihin vaalitarkkailijoita. Eh, meidän ei riitä se, että sinne saadaan uusi perustuslaki, eh, niin että sen perusteella saataisiin demokratia. Ei vaan meidän täytyy myös vahvistaa tätä demokraattista eh, näkökulmaa kansalaisten suuntaan. Meidän täytyy myös vahvistella yksilön oikeuksia. Kiitos. Kiitos. Kaksi minuuttia, kollega Vaader. Uh, thank you, chair. Dear colleague. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Viime viikkojen mellakat ovat johtaneet Kirgisian poliittiseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen kriisiin. Sen perustuslakituomioistuin hajotettiin käytännössä ja väliaikaishallitus on epäjärjestäytynyt. Presidentti Pakijev on, on sanonut, että hänen ero anomuksensa on itse asiassa väärennetty, eikä hän ole eronnut. Silminnäkijät sanovat, että uudet paikalliset ähm, ryhmät yrittävät saada vallan käsintään, käsinsä ja, etnis, ja etnisen väkivallan pelko kasvaa. Rikollisryhmät toimivat vapaasti maassa, aseita myydään ja ryöstelyä tapahtuu. Turvallisuus ja myös EU-kansalaisten intressit ovat vaarassa tässä maassa. Väliaikaishallitus ei pysty kohtaamaan näitä haasteita. Tilanne on epäselvä paikallisväestölle. Korkea edustaja on antanut kaksi tiedotetta, mutta tarvitaan konkreettisempia toimia tämän sijasta. On tärkeää, että EU ottaa poliittisen kannan Kirgisian tämä maa on strategisesti erityisen tärkeä ja meidän pitää olla enemmän läsnä siellä myös Etyjin kanssa, jotta voimme puolustaa myös EU-kansalaisten intressejä, jotka eivät pysty puolustamaan tällä hetkellä omaisuuttaan ja henkeään. EUn pitäisi luoda riippumaton tutkinta siitä, miksi nämä melkat syntyivät Kirgisian pankin ja kehityssäätiön ähm, rahaston ähm, toimet pitää arvioida ennen kuin annetaan taloudellista apua. EUn toimilla ei ole oikeaa strategiaa ja taktiikkaa ja tämä saattaa johtaa vaaralliseen tilanteeseen, joka, vähät, joka ähm, asettaa vaaraan myös EUn intressit maailmassa. Kiitos. Kollega. Seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Teo Karus. Kiitoksia puhemies. Lady Ashton on 20 vuotta siitä, kun Kirgistan tuli itsenäiseksi. Sillä on ollut aikojen myötä erilaisia hallituksia kun se on hitaasti kulkenut kohti demokratiaa. Minun täytyy sanoa, että minulla on ollut tilaisuus itsekin käydä paikalla eri tointeni, lääketieteellisen toimintani yhteydessä. Ihmiset, jotka siellä ovat nyt ahdingossa, he, siellä on kaiken tyyppisiä ihmisiä, ja armeijan ottanut vallan. Meillä pitäisi olla selkeä asenne käynnistettyä väliaikaista hallitusta kohtaan, koska tuo maa itse asiassa on sisällissodan partaalla. Chinkisaimaa, joka on Kirkistanin suurlähettiläs Brysselissä, on hyvin voinut edustaa maatansa – ja edistää tietoisuutta sen kulttuurista. Tuolla maalla voi olla paljon annettavaa tulevaisuudessa. Meidän täytyisi toimia myös siksi, että voisimme ehkäistä terrorismin syntyä. Etyi ei mielestäni ole voinut toimia riittävällä tavalla tämän maan kohdalla. Maassa on humanitaarinen tilanne, joka on hyvin vakava. Ihmiset elävät köyhyysrajan alapuolella ja siksi Euroopan parlamentin muiden toimielinten ohessa pitäisi saada voimansa ja joukkonsa liikkeelle, jotta tuonkin maailmankolkan kanssa voidaan vahvistaa suhteita. Euroopan parlamentin täytyy seurata hyvin läheltä ja seurata tilannetta. Ja Kirkistan on yksi epävakaustekijä, riskitekijä tuolla alueella ja siksi Euroopan unionin pitää toimia juuri nyt. Eh. Kiitos ja nyt siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Ja ensin Pasescu. Situația din Kyrgyzstan este deosebit de îngrijorătoare. Tilanne Kirgistaniassa on erityisen huolestuttava sen vuoksi, että tällä maalla on hyvin strateginen asema Keski-Aasiassa. Siellä on myös amerikkalainen sotilassa tukikohta, jolla on tärkeä rooli, rooli Afganistanin suuntaan. Viime viikkojen protestit ovat ikävä kyllä johtaneet väkivaltaan ja siellä menetettiin ihmishenkiä. Sen vuoksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin, että voidaan suojella kansalaisia. Jopa viimeist, eilen oli yhteenottoja turkkilaisten, venäläisten ja etnisten kirgisialaisten kanssa. Mikäli tällaiset maan sisäisten etnisten ryhmien konfliktit jatkuvat, tämä koko alue tulee olemaan mukana tässä ongelmassa. Meidän on erityisesti kiinnitettävä huomiota Kirgisian Äh, konfliktiin ja pyrkiä vakauttamaan tilanneen. Kiitokset äh, sitten Ivo Weigel. Grazie, signor vicepresidente. Spoštovana gospa. Kiitos. Hyvä rouva Ashton, olemme täällä tänään, jotta keskustelisimme Kirgisian tilanteesta ja haluamme tietysti kaikki vakauttaa maan tilannetta. EUn aktiivinen asenne tämän maan suhteen on tärkeä, mutta on tärkeää myös säilyttää meidän sitoumuksemme sen suhteen, mitä tältä esityslistalta poistettiin. Ihmishenget ovat tässä vaarassa ja minun pitää korostaa tätä. Eli saharalaiset aktivistit jotka ovat vankilassa ja jotka ovat nälkälakossa tällä hetkellä, jotka ovat hengenvaarassa. Rouva Ashton, haluaisin pyytää, että kollegoidenne kanssa ratkaisitte näiden ihmisoikeusaktivistien tilanteen. Kiitos kollega Weigel. Kaikki ovat pyytäneet, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron, saavat mahdollisuuden puhua. Pyydän vain hieman kärsivällisyyttä. Herra Tänök. Herra puhe, puhemies, tilanne Piskakissa on huolestuttava ja ajatellen sitä, mitä tapahtui vuonna 2005 äh, vallankumouksessa, jolloin hän lupasi demokratiaa, mutta sen sijaan hän loi äh, korruptiota ja nepotismia. Kirgisia on köyhä maa Keski-Aasiassa ja siellä on nyt huolestuttavia ääri-islami kehityskulkuja. On ihan minusta oikein, että nyt me tunnustaisimme tämän uuden hallituksen. Ja yleensä kun meillä on tällainen yhteinen etu Venäjän kanssa, presidentti on ollut suurlähettilässä Englannissa, joten hän tuntee, miten meillä työskennellään – energian ja globaalin turvallisuuden kannalta maa on hyvin tärkeä ja se on myös tärkeä sen vuoksi, että USA lentotukikohta on Kirgisiassa. Kiitos. Ja seuraavaksi kollega Boris. Szanowna pani przewodnicząca, e, po pięciu latach po tulipanowej rewolucji, po ustąpieniu prezydenta... Hyvä rouva Puheen, varapuheenjohtaja, nyt kun viisi vuotta on kulunut tulpaani vallankumouksesta, on sattunut taas uusi verinen vallankumous Kirgisiassa. Nepotismin, korruption ja oikeusvaltioperiaatteiden epäkunnioituksen lisäksi maassa on vaikea taloudellinen tilanne. olisi hyödyllistä, hyödyllistä kuulla Pierre Morellilta, minkälainen tilanne Kirgisiassa paikan päällä on. Kirgisia on Venäjän vaikutuspiirissä ja siellä on myös USAn sotilastukikohta. Tämä, eh, tässä EUlla tietysti on roolinsa demokratian rakentamisessa ja sisäisen turvallisuuden vakauttamisessa, maassa. Yli 80 ihmistä on nyt kuollut. Tämä on todella vaikea tilanne. Breida. Sitten kollega Breiber. Kurmanbek Kiitos, äh, puhemies. Nykyinen diktaattori, Kirgistanin presidentti, ei ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinen johtaja, joka on suuri pettymys. Aikaisemmin hänen nimensä liitettiin demokratiaan, mutta se, minkä me nyt näemme, on, että ilman vakaita instituutioita eh, kuka tahansa poliitikko voi olla suuri pettymys ja hänet voidaan johtaa nepotismiin, eh, kiristämiseen eh, ja muuhun korruptioon. Siellä on amerikkalainen sotilastukikohta, siellä on venäläisiä sotilaita, Kiristystä on aina käytetty suhteessa länteen päin. Eikä siellä ollut mitään konsensusta poliittisista voimista. Nyt on kuitenkin kaikkein tärkeintä lopettaa väkivalta. Väkivalta on aina vakava asia ja meidän on löydettävä nopea ratkaisu väkivallan lopettamiseksi, koska perustuslakia ei voida saada aikaan niin kauan kuin on väkivaltaa. Seuraava kollega. Eh, signor Alto Commissario, la situazione in Kirgizistan è a dir poco... Kiitoksia puhemies. Lady Ashton, tilanne Kirgisiassa on hyvin huolestuttava. Kun otetaan huomioon se, mitä ulkoministerit sanoivat Kirgistanin tule, Kirgisian tulevaisuudesta ja siitä, mikä on tilanne eh, tuliliiton suhteen Venäjän kanssa – ja mikä ylipäätään tulee olemaan tulevaisuus. Venäjän puolustusministeri on ottanut kantaa myös presidentti Pajevin tilanteeseen. Siellä on venäläisiä ja amerikkalaisia tukikohtia. Ja on selvää, että tämä sisällissota pitäisi välttää. Ja puolen vuoden sisällä tulisi olemaan presidentin vaalit. Tähänhän päästään vain, jos tehdään yhteistyötä ja jos käy, käytetään diplomaattista äh, väyl, diplomaattisia väyliä, joiden kautta tehdään kaikki mahdollinen. Tarvitaan todellakin nopeaa apua, täytyy toimia hyvin ja nopeasti, koska nyt Euroopan toimet ovat tärkeitä niin Haitissa kuin Kirgisiassakin. Kiitoksia kollega Olisitte voineet puhua hieman hitaammin, koska tulkeilla on hieman ongelmia roikkua mukana. Seuraava puhuja Obermeier. Kiitos äh, puhemies. Kun äh, Neuvostoliitto 90-luvun äh, alussa äh, romahti, ajateltiin, että demokratia kasvaisi itsestään. Me tiedämme, että näillä nuorilla valtioilla on aikamoinen taakka kannettavanaan neuvostoajoistaan. Neuvoston liiton ja Venäjän vaikutus tuntuu siellä vieläkin. Ja se on johtanut esimerkiksi kulttuurisiin ja uskonnollisiin konflikteihin ja korruptio ei ainakaan auta tilannetta ja äh, esimerkiksi huhut siitä, mitä äh, Bishkekissä on tapahtunut siitä, että siellä olisi ammuttu ihmisiä. No, tässä on kysymys äh, nyt siitä, että yritetään vaarantaa koko Keski-Aasian tilanne. Ja sen vuoksi unionin täytyisi nyt vaikuttaa tilanteeseen niin, että tilanne saataisiin vakautettua. meidän täytyy saada annettua järkevää ja hyvää kehitysapua ja korruption vastainen taistelu, sen täytyy olla prioriteetti. Ainoastaan sillä tavalla demokratialla Keski-Aasiassa on mahdollisuus. Kiitokset. Sitten kollega Benevar. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, eurooppalainen projekti on hyvin kunnianhimoinen ja tämä digitaalinen kirjastohanke on on todellakin tärkeä ja tämä aloite koskettelee ö, hyvin perustavaa laatua olevia arvoja. Tämä koskee perusoikeuksia, oikeuksia tietoon ja tämä koskee myös siitä, että eurooppalaisen hankkeen kautta voimme auttaa tätä kansaa Europea hanketta Europeana kirjastoa. Siellä afrikkalainen kirjallisuus on usein suullista luonteeltaan. Ja tämän hankkeen kautta voimme edistää, siis Europeana hankkeen kautta voimme edistää sitä, että tämä kirjallisuuden muoto voidaan säilyttää ja että tämä kulttuurinen monimuotoisuus voidaan myös säilyttää. Kiitoksia. Grazie. Cara collega, diamo ora la parola. Kiitokset. Hyvät kollegat, seuraavaksi sitten annamme puheenvuoron Levi Ashtonille niin, että hän saa vetää johtopäätökset. Komission varapuheenjohtaja, te olette korkea edustaja, mutta myös komission varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ja tietysti joskus istun neuvostonkin paikalla. Te olette tehneet todella tärkeitä huomautuksia ja yritän lyhyesti vielä vastata mahdollisimman moniin niistä. Herra Brock ja muutkin puhuivat siitä, että tämä on yk, Kirgisian yksi Keski-Aasian köyhimmistä maista ja se saa myös EUn apua äh, suuressa määrin. Sosiaalinen ja taloudellinen kehitys on tärkeä osa meidän ö, hankettamme. Puhuttiin myös siitä, että meidän pitää varmistua, että poliittinen uudistus on aito. Me teemme työtä YK ja Etyjin kanssa yhdessä ja niiden ihmisten kanssa, jotka ovat olleet paikan päällä. He ovat sanoneet, että uudistukset ovat aivan olennaisia tässä tulevassa äm, kehityksessä ja poliittiselle vakaudelle. Tämä on todellakin tärkeää. Meidän pitää tarkastella tietysti sitä, että tälle Keski-Aasian alueelle on strategialle ja sitä kyllä tarkastetaan, mutta meidän pitää tarkistella tätä, mitä toimia, niitä toimia, joita nyt tarvitaan komission ja neuvoston puolelta myös. Tietysti pitää olla varovainen ja rakentava meidän asenteessamme ja monet puhuivat oikeusvaltion periaatteiden tärkeydestä. Meidän pitää paikan päällä valmistaa, että oikeusvaltion periaatteita kunnioitetaan. Tämä pätee tietysti oikeusjärjestelmään, mutta myös tietysti poliittisen, poliittisen ja perustuslain järjestelmän uudistukseen. Kollegat puhuivat myös vaaleista. Me äm, puhuimme lausun, lausunnassamme näistä vaaleista ja elementit äm, niin tässä ovat se tietysti taloudellinen apu, poliittisen järjestelmän ja perustuslain uudistus sekä talou, tietysti taloudelliset uudistukset. Yksi esimerkki on tietysti vesi, veden jakelu. Me olemme auttaneet jo viisi vuotta Kirgisiassa vedenjakelussa ja toivon, että palaamme tähän työn pariin, kun kriisi on voitettu ja meillä on legitiimi hallitus paikallaan. Luulen, että olemme oikeassa siitä, et, siinä, että Pierre Morel on ollut paikalla. Tämä on siis tärkeää. Hän on ollut useita useita päiviä siellä ja 27.4. hän raportoi me olemme olleet tiiviissä yhteyden, yhteydessä ja hän on puhunut myös kollegoiden kanssa ja me olemme siis olleet läsnä Kirgisiassa myös hänen ja hänen työnsä kautta. Kun, kuten um, herra Povera sanoi, demokratian roolia ei voi koskaan aliarvioida. Meidän pitää päästä eteenpäin näistä seikoista, kuten Rova Madeira puhui tästä epävakaudesta. Nämä aiheet ovat tärkeitä ja kuten jo sanoin, näinä ensimmäisinä päivinä aiomme puuttua juuri näihin seikkoihin. Lopuksi haluaisin sanoa, että jotkut hallituksen, väliaikaishallituksen jäsenistä ovat opposition ihmisoikeusaktivisteja, jotka, joita presidentti äm, syrji aikaisemmin ja joita EU tietysti tuki. Vaikka tietysti minulla ei ole minkälaisia illuusioita siitä, minkä, mitä, mikä politiikan luonne on tuolla alueella, niin silti meidän pitää antaa tälle hallitukselle tilaisuus yrittää tehdä tämä poliittinen ja perustuslain uudistus. Ja jos se on valmis tekemään nämä uudistukset, voimme tukea sitä myös tulevaisuudessa. Ja olen siis todellakin tyytyväinen niistä kaikista huomautuksista, joita olette täällä tänään tehneet. Kiitos. Grazie, signora Ashton. Vice... Kiitokset, ähm, Lady Ashton, korkea edustaja, varapuheenjohtaja. Esityslistalla seuraava asia on ähm, EUn ja Kanadan huippukokouksen julkilausuma. Olen saanut kolme päätöslauselmaehdotusta